kollegat, istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat nyt saatavilla. Onko tähän jotakin sanottavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja